Esityslistaan ehdottaisin kahta muutosta. Ensinnäkin Kavadan mietinnön käsittely lykätään heinäkuuhun. No se on joka tapauksessa pian sekin, eikä asia ole niin kovin kiireinen. Ja pyytäisin, että ne, jotka tätä asiaa valmistelevat, tekisivät rakentavaa yhteistyötä. Toiseksi esityslistan alussa tänään iltapäivällä haluaisin kansalaisten Eurooppa lisää kohdan tuohon esityslistaan niin, että voisimme myös komission jäsen Vasilion läsnä ollessa keskustella tästä kollegojen kanssa. Ja näin ollen kertoa, miten me suhtaudumme tähän kansalaisten Eurooppa-aloitteeseen. Onko näihin muutoksiin jotain nokan koputtamista? Ei ole, joten esityslista on näin hyväksytty. Pöytäkirja hyväksytään myös edellisen kokouksen pöytäkirja siinä tapauksessa, että kukaan ei ehdota siihen mitään muutoksia tämän kokouksen loppuun mennessä. Sitten äh, mm, puheenjohtajan ilmoituksia. Aika pieni sali käytössä tänään, siksi ei ole Bulgaria, Tsekkiä, Viroa, Latvia, Liettua, Maltaa, Ruotsia, Portugisia, eikä, Portugalia eikä Sloveniaa. Mutta Suomea on. Ja tosiaan Hollantia voi puhua, mutta hollantiin ei tulkata. Tällainen kielivalioku, vali, kielirikimi tässä valiokunnassa tänään tosiaan johtuu siitä, että sali on niin pieni. Ja minä valittelen tätä kovasti niille kollegoille, jotka eivät nyt omaa kieltään tänään saa kuulla. Sitten kohta neljäs. No se lykättiin niin kuin tuossa totesinkin. Kukaan ei vastustanut sitä, se sopii kaikille. Joten nyt kohdat viisi ja kuusi ne käsitellään yhdessä. Nämä ovat siis äh, rakennerahastoja, eurooppalaisia rahastoja koskevia asioita. Benarab Atu on meille esitellyt äh, lausuntoluonnoksensa jo huhtikuun lopussa. Teillä kaikilla oli tilaisuus tehdä tarkistuksia. Niitä tuli 50 tähän eurooppalaisia rahastoja kos- koskevat yhteiset säännökset kysymykseen ja 70 tuli sitten Euroopan sosiaalirahastoon. Ja ennen kuin me aloitamme äänestykset, haluaisin mielelläni antaa valmistelija Benarab Tuulle puheenvuoron. Olkaa hyvä valmistelija. Merci, euh, madame la présidente. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Halusin vain kiittää kaikkia kollegoita ja varjoesittelijöitä, jotka ovat olleet mukana tekemässä tätä hedelmällistä yhteistyötä ja edesauttaneet näitä tarkistuksia. Lisäksi haluan kiittää Fontanellia, joka on mahdollistanut tämän yhteisen työn. Mitään erityisiä ongelmia meillä ei ole, joten kiitoksia vielä kerran. Kiitokset valmistelija Benarab Atu. Vastuuvaliokuntahan tästä keskustelee heinäkuussa ja toivon todella, että he ottavat huomioon meidän lausuntomme ja tekemämme tarkistukset sitten omassa lopullisessa mietinnössä. Me aloitamme nyt äänestykset. Joskus minun on vähän vaikea nähdä, eli joskus tarvitaan varmaan kortteja. Kompromissi yksi. Sano puheenjohtaja vai ei? Ei. Onko tässä nyt kaksi äänestyslistaa? Kumpis näistä nyt tulee ensin? this one. This one? Yeah. Yeah, this one. Okay. do. No niin, taas. Artikla 2, kohta 2. Onko teillä nyt nämä äänestyslistat kaikilla? Klar? Es beginnt mit Artikel 2, Paragraph 2. Alkaa artiklasta kohti kaksi ja tarkistus 40 puolesta. 40 puolesta. Puolesta. Vasta. Tyhjä. Hyväksytty. Ja toinen osa puolesta. Vastaan. tyhjä Hylätty. Kompromissi yksi Puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. Näin siirrymmekin kompromissiin kaksi puolesta vasta tyhjää hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys on alkanut. Tarkistus 10 siis kyseessä. Äänestys on päättynyt. Sabine, sinäkö et vielä ehtinyt äänestää? Avataanpa vielä tämä äänestys. Äänestys on jälleen alkanut. Päättynyt. 10 10 hylätty. 45 puolesta. Vasta. Tyhjä. Hyväksytty. 46 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 48 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. 48 äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Äänen 20 puolesta kaksi vastaan hyväksytty. Kuulkaas nyt kädet eivät nouse. Ajatelkaa nyt! Kyllä pientä aamujumppaa nyt tähän aikaan vielä täytyy jaksaa tehdä. 12 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 49 puolesta. Puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 51 puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys on alkanut. 51. Äänestys on päättynyt. 10-12 ääni hylätty. 52 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 14 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 53 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 54 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 55 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 56 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 15 on vedetty pois, 57 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, tarkistetaan koneellisesti. 57 ensimmäinen osa. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 10.13 hylätty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Ai, se raukeaa. Se raukesi, anteeksi. 58 puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. 16 puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. 59 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 17 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 60 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 63 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 19 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Selvä, tarkistetaan ihmeessä. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 22 vastaan nolla puolesta. Ja tässä on jetzt No, eikä ollutkin aika hauskaa. Niin, niin, varmaan johtuu silmälaseista. Voin suositella teille oikein hyvää optikkoa. 31 se raukesi. Ei kun, juu, 31 puolesta vastaan. Vielä kerran. 31 kahdessa osassa. 31 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan. tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjä. hylätty. 33 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan. tyhjä Hyväksytty neljä puolesta, vastaan Tyhjä. hyväksytty. 35 puolesta, vastaan tyhjä hylätty. 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Siinäpä se. No, loppuäänestys vielä. Koneäänestyksellä äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 21, nolla äänin hyväksytty, kaksi tyhjää. Kiitämme valmistelija Benahaa Tuuta ja kaikkia muita, jotka työhön osallistuivat. Sitten samalta valmistelijalta toinen teksti. Ensimmäisenä tarkistus 22. Onko teillä kaikilla äänestyslistat? Hyvä. Tarkistus 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30, 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Lotsa, olen pahoillani. 25 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Aber es lag nicht... Mu- ei se minu, minun syytäni ollut. Marko nimittäin äänesti vastaan. Kun minä sanoin vastaan, niin hänen kätensä nousi. Ehkä minä puhuin hiukan liian nopeasti. Siitä se varmaan johtui vaan. No niin, hyväksytty joka tapauksessa. kuusi puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 27 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. 30 äänestys on alkanut. Se on Katalin Sorin Ivanin tarkistus. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan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 Äänestys on päättynyt. niin 12, 13. 42 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 7 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Kahdeksan kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt hyväksytty ääni 15.11. Oliko se yhdeksäinen vai missä me äsken olimme? Ai, se oli kahdeksan, jaa. No niin, eli yhdeksän puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. 43 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 44 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 14.11 ääni hyväksytty. 12 puolesta. Dagegen Enthaltung. Vastaan tyhjää. Samalla enemmistöllä hyväksytty. 50 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 13 puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. 13. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 13, 11 ääni hyväksytty. 14 puolesta vastaan. Tyhjä. hyväksytty. 15 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Loppuäänestys. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt äänin 25 0, tyhjää hyväksytty. Lämpimät onnittelut äh, rouva Benarab Atu. Ja toivottavasti tämä nyt sitten menee heinäkuussa läpi tosiaan vastuuvaliokunnassakin siellä äänestyksessä. Ja nyt meillä on täällä numero seitsemän. Ah, no, yeah. no, no, Puheenjohtaja, mehän äänestimme luonnoksesta, joka koskee työllisyysasian valiokunnan mietintöä. Ja rakennerahastot taas kuuluvat legivaliokunnalle. Nämä kaksi mietintöä ovat äärimmäisen tärkeitä. Emmekö me voisi kulttuurivaliokunnalla, meidän täytyy kulttuurivaliokuntana lausua kantamme, koska usein ajatellaan, että kulttuurivaliokunnan asiat eivät ole tärkeitä, vaikka ne ovat äärimmäisen oleellisia, kun puhutaan ähm, sosiaaliasioista ja erityisesti tärkeistä sosiaalipoliittisista kysymyksistä, joten on erittäin tärkeää, että mekin myös kulttuurivaliokuntana saamme sanamme kuulluiksi. Kiitos. Minä pyydän myös kaikkia kollegoja Regi-valiokunnan kollegoja muistuttamaan siitä, että meidän tarkistuksemme ovat tärkeitä ja että ne on todella otettava huomioon, koska tällä hetkellä asia näyttää nyt siltä, että rakennerahastot eivät voi kaikilta osiltaan meitä suinkaan tyydyttää kompensoidaksemme niitä asioita, jotka lähtivät koulutusohjelmista, kuten ammatillinen koulutus, koska tässä joudumme luopumaan monesta, niin jotta meille luvattiin, että nämä tulevat sosiaalirahastoihin ja meidän täytyy hyvin tarkasti katsoa, että ne sieltä sitten löytyvät. Ja tätä vartenhan meillä on tarkistuksia. Ja toinen asia on kulttuuri. Sekään ei ole saanut omaa mainintaa ja me tiedämme, että ne kulttuurimahdollisuudet, joita ohjelmat ovat sisältäneet, ovat hyödyttäneet hyvin paljon. Ajatellaan vaikkapa Puolaa. Puolan elokuvateatterien digitaalistaminen maaseudulla – todella tuli tätä kautta. Näin nuoret jäivät asumaan sinne maaseudulle, eivät lähteneet sieltä kaupunkeihin, koska sielläkin oli mukavaa tekemistä iltaisin. No tämä nyt on yksi esimerkki, mutta kulttuuriperintö ja kulttuuri Kysymykset ylipäätään ovat hyvin tärkeitä ihan koko rakennemuutoksenkin kohdalla. Pyydän, että kaikki kollegat poliittisissa ryhmissä mainostatte näitä meidän ajatuksiamme niin, että ne todella löytyvät sitten sieltä lopullisista ohjelmistakin. Hyvä, kiitos tästä. Seuraavana vuorossa Euroopan naapuruusvälineen perustaminen. Valmistelijamme on Josif Matula. Hän on jo esitellyt meille tämän lausuntoluonnoksensa huhtikuussa. 32 tarkistusta saatiin. Herra Matula,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 Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys on alkanut. 37 kyseessä. Äänestys on päättynyt. 14.11 hyvä, 14, hyväksytty. 38 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 5 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Check. Hyvä. Minä en ollut oikein tarkkana. Tarkistus 5. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty äänen 14.12. 6. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 7. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 8. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 9. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 15.11 hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 11 puolesta Jos hyväksytty, mennään 12. Kuinka tässä nyt kävikään? Okei, okay, entschuldigung. Suottehan anteeksi. 12 puolesta. Habe ich doch gerade gesagt, da habt ihr mich korrigiert. Also ei. 11. 11 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 12 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 13 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 14 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 15 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 1. Vastustaako joku suullista? Puolesta? Vastaan tyhjä. Tarkistetaan vielä tämä. Äänestys on alkanut. Tarkistus yksi. Äänestys on päättynyt. 18.7 ääni hyväksytty. 16 puolesta vastaan Tyhjä. hyväksytty. 17 puolesta vastaan Tyhjä. hyväksytty. 18 puolesta vastaan Tyhjä. hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 18.7 ääni hyväksytty. Sitten loppuäänestys. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 25.01 tyhjää hyväksytty. Kiitos paljon ja lämpimät onnittelut Matulalle. Ja sitten esityslistan kohta kahdeksan. Kyse on EUn perusoikeuskirjasta –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 välineiden vapaudesta ja haluamme kompromissista seitsemän poistaa yhden sanan. Omistaja. Mielestäni sana omistaja öö, ei saisi vaikuttaa uutisten sisältöön. Siksi tämä tarkistus. Kiitos. Yes, Ivo. All due respect for the rapport. Niin, kiitoksia kaikille kunnioituksella esittelijä kohtaan, mutta me kyllä vastustamme tämän tyyppistä suullista tarkistusta. Jos yksikin vastustaa suullista tarkistusta, niin äh, siitä ei voida äänestää. Olen kuitenkin herran Mikalski aivan varma siitä, että jos oltaisiin tästä äänestetty, niin olisimme kuitenkin sen kaataneet, koska me olemme sitä mieltä, että äh, toimittajien vapautta eivät missään nimessä omistajat voi asettaa kyseenalaiseksi. Niin, no minä nyt Sanoin vaan tämän tässä, mutta eihän tässä mitään keskustelua tietenkään käynnistetä asiasta. 61 on vedetty pois. Voimme äänestää 74 tarkistusta kaiken kaikkiaan. Kompromissi yksi puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. Kompromissi Sieben, ne? Nee. Drei. Ja. Komprom Welche ist das? Ja, ja. Kompromiss drei. Kompromiss. Kompromissi kolme. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 14. No, äh, Amendment 14. Tarkistus 14 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 15 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. 16 äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 17.10 äänin hyväksytty. 19 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 21 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 22 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 25 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 46 puolesta vastaan, tyhjää, tarkistus. Äänestys on alkanut. 46. Äänestys on päättynyt. 21.6 äänen hyväksytty. 47 puolesta vastaan Tyhjä. hylätty. 48, 49. Juu, identtiset. Puolesta vastaan Tyhjä. hyväksytty. Kompromissi 5. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta. Ei kun se onkin vedetty pois. 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan vastaan tyhjää hyväksytty. Pitääkö tämä nyt paikkansa? 57. Ja 57. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kahdeksan. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yhdeksän. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja näin loppuäänestys. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 27.00 äänin sydämelliset onnittelut herra Mikalskille. Saanen lisätä tähän, että tämä on äh, yksi äh, niitä harvoja kertoja, kun Mikalski äänestää enemmistön kanssa. Ja, uh, we should say it if it is not so. Das ist der Ende der Abstimmung. Näin olemme toimittaneet kaikki äänestykset ja voimme siirtyä esityslistalla kohtaan yhdeksän. Kiitän Pirilloa ja muita, jotka olivat täällä varajäseninä. Tulee äänestämään muiden puolesta. Beginnen die jetzt dahin? presents my greeting. Okay, thank you, thank you. Wonderful. I have to go wonderful. Ciao. Mrs. Silvestri, ciao, ciao. Italian boys. <laughs> Yeah. The Italians, that's the Italian boys. Not me. No niin. Kohta yhdeksän esityslistalla. Kyse on Euroopan unionin yleisestä talousarviosta varahoitovuodeksi 2013. Annan varmaankin Lökkikaardille valmistelijallemme puheenvuoron. Te kaikkihan tiedätte, että neuvosto tekee ehdotuksensa aina hyvin myöhään ja me luulemme, että neuvostoehdotukset tulevat heinäkuussa, vasta heinäkuun lopussa. Ja sitten meillä on se ongelma, että useimmat kollegat eivät enää ole täällä, kun on kerran loma. Ja näin ollen meidän täytyy toimia niin kuin olemme aiempina vuosinakin tehneet. Aiempina vuosinahan olemme sopineet seuraavasta menettelytavasta. 10. heinäkuuta toimitamme äänestyksen. Tarkistukset, jotka tehdään, on tehtävä englanniksi näistä lyhyistä määräajoista johtuen. Ja sitten Lökkaadille valmistelijallemme meidän on tietenkin annettava toimivalta jos ja kun <laughs> neuvosto, jos neuvosto hylkää budjetin, niin meidän täytyy esittää aiemmat tarkistuksemme vielä kerran ja näin ollen nostaa esiin tai ottaa käyttöön jälleen tämä komission alkuperäinen talousarvioesitys. Joten jos hyväksytte komission Aten ja neuvosto hylkää sen tai muuttaa sitä olennaisilta osiltaan, niin sitten se on äh, esitettävä uudelleen ja Lökkikaiden on tehtävä se meidän nimissämme. Näin teimme viime vuonnakin. Mikään muu ei ole mahdollista, koska neuvosto tosiaan antaa ehdotuksensa vasta hyvin myöhään. Joten jos haluatte muuttaa komission ehdotusta, tarkistukset on tehtävä englanniksi viimeistään 28. tätä kuuta. 28. kesäkuuta mennessä. Niitä ei enää sitten ehditä äh, kääntää, mutta tehkää niistä niin helppoja ymmärtää, että kaikki ne voivat ymmärtää, vaikka ovatkin englanniksi. Nyt puheenvuoron saa valmistelija Lökkard, olkaa hyvä. Chair for this. Kiitoksia puheenjohtaja tästä menettelytapaan liittyvästä saarnasta. Nyt varmaan kaikki tiedämme, mitä pitää tehdä. Marginaalit ovat tiukat, kuten viimekin vuonna, joten kysymys on siitä, että asioita pitää asettaa etusijalle. Konkreettisesti 91 miljoonaa euroa otsake 1a kuten jotkut ovat varmasti huomanneet. Mutta tämä sisältää useita eri osa-alueita, jotka eivät taas kuulu meidän toimivaltaamme, mikä merkitsee sitä, että tämä raha täytyy jakaa eri valiokuntien kanssa. Toinen otsake on 3b, ja tässä lukumääränä on huomattavasti pienempi summa, 25,6 miljoonaa euroa. Sekin pitää jakaa muiden kanssa. Mutta jos katsotaan tätä viime vuoden tilannetta, niin suurin osa tästä rahasta löytyy meidän budjettikohdistamme. Ja suurin osa tämän valiokunnan mielenkiinnon kohteista kuuluu 3B-kohtaan, joten meidän täytyy todellakin priorisoida ja katsoa, mitä tänä vuonna tehdään. Kuten tiedätte, 2013 on viimeinen vuosi tämänhetkisessä monivuotisessa rahoituskehyksessä, ja siitä syystä on tärkeää säilyttää riittävät maksutasot ydinaloilla koulutuksessa, koulutuksessa, nuorisossa, kulttuurissa ja kansalaisuudessa. Näin voidaan varmistaa se, että tämä ohjelmakausi toimii kunnolla loppuun asti. Siitä syystä ehdotan sitoumuksiin lisäystä komission ehdotuksesta Lifeline-ohjelmasta vuodelle 2013. Viime vuonna marginaali oli isompi. Taisimme saada 45 miljoonaa. Tänä vuonna on ehdottu marginaalin lisäystä, mutta suurin piirtein samalla tasolla. Ja se on noin 30 miljoonaa euroa yhteensä. Se olisi hyvä lähtökohta. Jos katsotaan kahta edellistä vuotta, niin itse asiassa saimme sen, mitä halusimmekin. Joten se on oikein hyvä. No sitten urheilu. Varsinkin pitäisi katsoa tuota ruohonjuuritaso-urheilua ja ottaa huomioon fyysinen toiminta, sosiaalinen osallistuminen ja sitten nämä sopupelikysymykset. Sitten kumppanuus urheilu. Ja nämä kaikkihan kiinnostavat meidän, meidän jäseniämme, joten varmaankin helposti pääsemme tästä sopimukseen. Lopuksi haluaisin mainita tiedotuspuolen meidän aloitteessamme, aivan kuten joku mahdollisesti on huomannut, komissio tuotti erittäin hyvän strategiapaperin, joka tarjoaa selkeän ajatuksen siitä, millä tavalla tätä viestintästrategiaa viedään eteenpäin. Jotkut saattavat muistaa, että meillä oli tämä varaumokysymys esillä ja näytti siltä, että se toimi. Sehän on hienoa. Minusta tämä on hyvä mahdollisuus katsoa näitä budjettikohtia hankkeita ja katsotaan, missä voidaan vahvistaa ponnistuksiamme ja missä voidaan tiedottaa paremmin kansalaisille. Jotkut kohdat on mainittu itse asiassa jo tässä strategia-asiakirjassa, jonka saimme. Se on hyvä muutos. Se on hyvä ajatus katsoa näitä olemassa olevia hankkeita ja nähdä, miten ne etenevät. Mutta tietysti tähän voidaan sitten päästä neuvottelussa vielä. Mä no, odottelen sitä teidän panostanne ja sitä, että saamme työskennellä vielä yhteistyössä varjoesittelyiden kanssa. Kiitos. Vielen Dank. Kiitokset herra Lökegaard. No niin, kollegat, olisiko teillä huomioita tähän? Ei näyttäisi olevan. No toki sentään. Ivo. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan vain sanoa, että olen samaa mieltä kaiken sen kanssa, mitä esittelijä sanoi. It seems that not only you... Näyttää siltä, että paitsi että te olette samaa mieltä, kaikki muutkin ovat samaa mieltä, koska kukaan ei pyydä puheenvuoroa. Joten Kiitämme herra Lökkekaadia hänen tekemästään työstä ja toivotamme hänelle menestystä, kun hän joutuu vääntämään kättä niistäkin pennosista, joita me pyydämme. Tosiaan kuvailin tuossa tuon menettelyn jo ja löydätte sen myös, jos katsotte tätä paksua paperinivaskaa esityslistan kohta yhdeksän, niin sieltä löytyvät kaikki menettelyn löytyvät tiedot. Niin, ja 12, ei kun 26. 28. kesäkuuta kello 12 on määräaikatarkistusten jättämiselle, jos haluatte muuttaa komission asiakirjaa. Onko komissio muuten paikalla? Kyllä, minä katsoin tänne, mutta te olittekin siellä takana. Mukavaa, että olette paikalla ja olkaa hyvä. Uh, overall. Kiitoksia. Niin, yleisesti ottaen olemme samaa mieltä siinä, mitä Lökki totesi. Ja voimme helposti tulla vastaan näissä ylimääräisissä summissa, joita Lifelong Learning-ohjelmaan elinikäisen oppimiseen on suunnattu. Marginaalit eivät todellakaan ole mitenkään laajoja, ja kuten tietän, että niin varsinkin maksupuolella olemme nyt joutumassa jo hankaluuksiin tänä vuonna. Viime vuosien äänestystulosten lopputuloksena, jolloin sitoumuksia lisättiin ja neuvosto leikkasi maksuja, niin nyt sitten maksusitoumukset ovat vähenemässä. Tänä vuonna ja ensi vuosi on sitten vielä huonompi. Se kannattaa siis pitää mielessä. Ja yleisesti ottaen, kun pohditaan valmistelevia toimia tai pilottihankkeita, niin tarkistakaa, että tämänhetkiset ohjelmat, jotka ovat aika laaja-alaisia, eivät kykenisi hoitamaan näitä osioita niin, että meillä ei tulisi niin valtavaa määrää uusia aloitteita, jos niitä jo tämänhetkisissä ohjelmissa siis on. Tämä asia pitää ottaa huomioon. Jos halutaan painottaa jotain erityistä olemassa olevassa ohjelmassa, niin aina voidaan tietysti sitten tarkastella lisäallokointeja. Mutta se on parempi kuin, että meillä on valtava määrä pikkualoitteita myös hallintopuolella. Se mahdollistaa sen huomattavasti helpommin. Kiitoksia. Vielen dank. Kiitoksia. Mitä valmistelemiin toimiin tulee, niin nämä esitykset on jo tehty ja te katsotte, että mitä on katettu. Kyllä minä ymmärrän komissiota, jos komissio toteaa, että meidän tulisi keskittyä pikemminkin näihin suurempiin osiin, mutta kyllä minä pidän Euroopan unionissa myös näitä pienempiä hankkeita tärkeinä. Ei voi olla niin, että vain 200-300 000 euron rajat asetetaan. Kyllä myös alueilla täytyy olla mahdollisuus toteuttaa pienempiä hankkeita. Toki tämä aiheuttaa enemmän hallintokustannuksia, mutta ähm, silti olemme tällä linjalla, näin kollegat ovat todenneet. Aha, kompääosastolta täällä on myös äh, komission edustaja paikalla. Pyytäisin teitä vielä välittämään sen viestin, jonka Lökkekard tässä esitti. On hyvä, että komissio on tehnyt tällaisen strategia-asiakirjan, joka tämän nimen myös ansaitsee. Erittäin hyvä asia. Ja olkaa hyvä, saatte puheenvuoron. Je vous remercie. Et tout ce que... Kiitoksia. Ja kaikki se, mitä sanotte, tullaan välittämään pääosastoomme. Ja toistan sen, minkä juuri äsken sanoin. Kiitoksia. Hei, so, Hyvä. Kaikki tiedätte, että jos haluatte tehdä tarkistuksia, tehkää ne ajoissa. Näin. Sitten seuraava esityslistan kohta. Kohta 10, 10 ja 11 ovat kumpikin Krisula Paljadelin kohtia. Kyse on Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutista, mutta pidemmittä puheita annan puheenvuoron kollegalle. Rouva Paljadeli, olkaa hyvä. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα μιλήσω ελληνικά. Ε, είναι, είναι δύο γνωμοδοτήσεις. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Puhun Kreikkaa. Kysymys on kahdesta lausuntoluonnoksesta, jotka koskevat Euroopan teknologiainstituuttia. Kysymys on siitä, että vanhaa asetusta muutetaan. Sehän laadittiin vuonna 2008 Muutokset ja tarkistukset, niitä ei ole paljon. Kysymys on periaatteessa siitä, että painotetaan enemmän yliopistojen ja tutkimuslaitosten roolia, jotka ovat mukana tässä innovointi- ja osaamiskeskuksissa. Kun puhutaan korkeakouluista, niin silloin meillä on ongelma, kun kun niihin sisällytetään sellaisia yhteiskunnan, erilaisia yhteiskunnan ryhmiä ja siitä syystä on tärkeää mukauttaa eri kohtia ja ohjelmia markkinoiden tarpeisiin. Mutta me emme tietenkään halua sitä, että markkinoiden tarpeet ainoastaan määrittelevät ja vaikuttavat yliopiston vapauteen ja korkeakoulussa annettavan opetuksen vapauteen. No sitten itse asetus ja siihen liittyvät tarkistukset, niitä on noin kuusi. Ja tällä hetkellä yhteistyö koulutusohjelmissa, innovoinnissa ovat sellaisia, että niitä tulee rajoita koskemaan yliopiston jälkeistä lisäkoulutusta. olemme pyrkineet pohjaamaan nämä ohjelmat yliopistotasolle. Siitä syystä on tärkeää, että nämä ohjelmat perustuvat siis täydennyskoulutuksen yliopistokoulutuksen jälkeen Ja meidän on tärkeää pitää siis huoli yliopiston koulutuksen vapaudesta. Siitä syystä emme ole ehdottaneet juurikaan näitä tarkistuksia ja toistan vielä, että meille on tärkeää se, että yliopistolla on vapaus toimia. Niin, lopetako tähän nyt hyvä puheenjohtaja vai mitä, että haluatteko, otanko tämän toisen osion, joka koskee vielä strategiaa? Se, selvä, jatkan Toinen lausuntoluonnos siis käsittelee Euroopan teknologiainstituutin strategiaa. Tässä on ollut tietty puute, joka on jo huomioitu aiemmissa keskusteluissa. Ja sitä on hieman vaikea selittää selkeästi. Niin ehkäpä tämä termi innovointi ja teknologia termit aiheuttavat ongelmia. Mutta on tiettyjä tieteenaloja, jotka eivät hyödynnä pelkästään humanistisia tieteitä. Eli Ehkäpä tätä voitaisiin välittää myös toisten kanavien avulla, mutta pohdimme siis tätä strategiateemaa ja meidän täytyisi korostaa tarvetta sille, että että huomioimme siis humanistiset tieteet, koska tutkimus- ja innovointiinstituutti on myös Horizon 2020 ohjelmassa sisällytettynä ja Ja siitä syystä meidän tulisi pohtia siis myös humanististen tieteiden asemaa. Miksi niitä ei ole sisällytetty selkeästi instituutin toimintaan ja Horizon 2020-ohjelmaa? Meidän tulisi tästä, olemme kysyneet komissiolta, mutta vastaus on tietysti ollut se, että totta kai ne ovat mukana. Mutta tässä siis on jonkunnäköinen sekannus. Ehkäpä englannin sana humanities ja humanitarian sanat ovat menneet sekaisin. Nämä ovat kaksi eri asiaa. ja esimerkiksi antropologia. Sitten on eri asia. Humanistisessa tieteessä on tämä psykologia, ympäristönäkökohdat mukana. Nämä ovat niitä vastauksia, joita komissiolta on saatu. Eli vaikka humanistisia tieteitä ei integroitaisikaan täysin innovointikonseptiin, niin tarkistusten tavoitteena kuitenkin on korostaa, että tutkimusta voidaan soveltaa myös humanistisiin tieteisiin. Se täytyy selkeästi komission tunnistaa. Ja siitä syystä se pitää olla tässä strategisessa puitteistossa. Jos katsotaan näitä tarkistuksia, niin ymmärrätte tämän pohdintani taustat. Ja viimeinen huomio koskee uusia innovointi- ja tutkimusyksikköjen tunnistusta. Meillä täytyy olla selkeä määritelmä näille yhteisöille ja meidän täytyy tietää, millä tavalla eurooppalainen instituutti toimii, jotta voimme määritellä nämä yhteisöt, innovointiyhteisöt kunnolla ja niiden toiminta-alan varsinkin. Eli tässä hyvä puheenjohtaja. Se mitä halusin sanoa, jos on jotain kommentteja, niin mielelläni vastaan niihin. Toivon, että nämä tarkistukset rikastuttavat tekstiä. Kiitos. Kiitokset Rova Paljadeli. Te tässä nostitte esiin yhden heikkouden, joka muissakin ohjelmissa on meitä mietityttänyt juuri tämä humanistiset tieteet kysymys, että ne ovat jääneet hiukan lehdellä soittelemaan. Komissio seuraa 2020 tavoitteita ja kaikki, mikä liittyy työllisyyteen on, ja työllistettävyyteen, ei heidän mielestään liity sitten mitenkään humanistisiin tieteisiin. Ja tätä minä kyllä vähän epäilen. Näin ollen se, että te ehdotatte, että erityisesti meidän valiokuntamme kiinnittää tähän huomiota, on aivan hyvä asia, koska horisontti ohjelman kautta tämä ei tapahdu, eikä myöskään ITRE-valiokunnan kautta taatustikaan. Herra Pakor. És egyetértek az előttem hallottakkal. Kysyn on raportőrnek a munkáját és a két véleménytervet. Kiitos. Kapcsán a magam részéről négy dolgot eh, szeretnék kiemelni. Eh, Kiitos. Haluan kiittää esittelijä. Haluaisin todeta, että komission aie saa tukeni, mitä tulee horisontti 2020 ohjelmaan. Ja vaikka nämä budjettikysymykset tässä toisessa asiakirjassa käsitelläänkin, niin haluaisin todeta, että minä vastustan eit budjetin leikkauksia ehdottomasti. Olisi tärkeää, että suuri yleisö ymmärtäisi ehkä EITn roolin entistä paremmin. Mitä tulee strategiseen innovaatioagendaan, niin tämä nousee kyllä esiin ja sitä minäkin tuen. Ja se on syy sille, että minä oikeastaan tätä kaikkea tuen. Kolmanneksi tuen esittelijän tarkistuksista, niitä tarkistuksia, joissa korostetaan, että on otettava huomioon ne alueet ja jäsenvaltiot, jotka eivät vielä osallistu olemassa olevaan tiedeyhteisön toimintaan. Ensimmäisessäkin keskustelussa tämän jo mainitsin. Ja niin, tämä onkin oikeastaan neljäs kohta, niin uusien jäsenvaltioiden osallistuminen ei vielä ole toivottavalla tasolla. Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Onko komissiossa joku, joka haluaisi käyttää puheenvuoron? Kuka siellä nyt on komissiosta? Olkaa hyvä. Thank you very much. Um... Kiitoksia kovasti ja kiitoksia kovasti esittelijälle näistä kahdesta mietinnöstä. Me olemme tietenkin ottaneet vaarin teidän tarkistuksistanne. Ja olemme tässä hyvin rakentavassa vuoropuhelussa. Haluamme kiittää teitä siitä. Okei. Okay. Hyvä, onko muita huomioita? Ei, joten eh, rouva Paljadeli, te teitte hyvää työtä. Ja viime keskustelun jälkeen olette jo ottanut huomioon koko joukon meidän toivomuksiamme itse toteaisin, että mitä horisonttiin ja EIT tulee, niin että niiden kautta päästäisiin ehkä sellaiseen tilanteeseen, että myös ne yliopistot, jotka eivät vielä tämän huippuyksikkö-leiman leima ole saaneet, niin saataisiin mukaan, koska joskushan sellaisten yliopistojen, joilla on tämä huippuyksikköleima ja toisten yliopistojen, joilla sitä vielä ei ole. Yhteistyö voi johtaa siihen, että nekin, joilla sitä ei vielä ole, sen saavat. Joten toivoisin todella, että näin saataisiin yhteys näiden eri ryhmiin kuuluvien yliopistojen välille. Ja aivan varmasti uusissa jäsenvaltioissa on vielä tekemistä, ei siksi, että siellä oltaisiin jotenkin tyhmempiä, vaan kertaakin siksi, että näissä maissa ei ole vielä ollut niin pitkään mahdollisuutta osallistua näihin ohjelmiin. Ja siksi toivoisin, että juuri Euroopan teknologiainstituutti tarjoaisi alustan tälle yhteistyölle. Siksi olen tästä puhunut jatkuvasti sen jälkeen, kun EIT perustettiin. Tähän, tätä voisimme korostaa ja sitten tosiaan humanistisia tieteitä. Hyvä. Kiitän Paljadelia, Barkoa komissiota ja keskusteluun osallistuneita. Entäpä sitten määräaika tarkistusten jättämiselle jälleen 28. tätä kuuta eli ensi viikon lopussa. Siihen mennessä halutaan tarkistukset ja jos niitä ei ole, niin eihän niitä sitten pakko ole hatusta vetää. Eh, itse ehkä tässä vielä teen tarkistuksen, joka on hiukan niillä linjoilla, joita äsken tuossa kuvailin, että ihan saan sen eksplisiittisesti sinne tekstiin mukaan. Hyvä. Ja sitten kohta 12 esityslistalla kollega Fontana ei edellisessä eh, kokouksessa päässyt paikalle. Kyse on Euroopan laajuisista televerkoista, joten valmistelija Fontana saa nyt puheenvuoron. Olkaa hyvä. Beh, a dire la verità, l'altra volta avevamo fatto... Niin, aiemmin jo vaihdoimme mielipiteitä alustavasti, mutta lopulta kuitenkin se oli viimeinen kohtaistuslistalla ja emme ehtineet kauheasti keskustella komission kanssa, olen pahoillani siitä. Mutta tässähän on kyse asetuksesta, joka on hyvä aivan varmasti, koska se koskee e, Euroopan laajuisia televiestintäverkkoja. Tämä asetus on hyvin kunnianhimoinen tavoitteiltaan, koska sen perusteella vuoteen 2020 mennessä nämä internetverkot, laajakaistat, jotka ovat vähintään 30 megabaittia Ähm, olisivat, kattaisivat kaikki alueet niin, että kaikki perheet Euroopassa äh, saisivat jopa yli 100 megabaitin nopeuden internetyhteyksissään. Tässä on kyse siitä, että Euroopassa teknologia on kehittynyt ja sen avulla voimme kaikille tarjota laajakaistan. Olen aivan yhtä mieltä tämän asetusehdotuksen kanssa siis. Kulttuurivaliokunta pyrkii tietenkin saman aikaan tilanteen, jossa mm, tämän verkoston avulla voitaisiin myös tuoda kulttuurista lisäarvoa. Varmasti laajakaistan avulla voidaan kulttuuriakin levittää ja siksi olemme esittäneet tarkistuksia tähän suuntaan niin, että komissio ymmärtäisi, että näinkin tärkeän teknologisen hankkeen avulla voitaisiin palvella eurooppalaisia kulttuurisesti. Se on erittäin tärkeää. Haluaisin myös lisätä sen, että olen erittäin tyytyväinen tähän asetukseen, koska se auttaa meitä ymmärtämään selvemmin sen, että jos me haluamme kilpailla muiden suurvaltojen kanssa, niin meidän täytyy täällä Euroopassa nimenomaan pysyä perässä teknologian rintamalla. Ja nämä Euroopan laajuiset verkot ovat äärimmäisen tärkeitä tältä kantilta. Oliko minulla mikrofoni vinossa? Eh, e quindi proprio... No niin, eli tältä kantilta siis on erittäin tärkeää, että Euroopassakin pysymme teknologiassa muiden suurvaltojen rinnalla ja vauhdissa. Ja täytyy myös muistaa eräs tärkeä, toinen tärkeä asia, ja puhuin tästä jo aiemmin. On tärkeää, että myös ultraperifeerisillä alueilla, vuoristoalueilla esimerkiksi päästään tilanteeseen, jossa kaikilla, kaikilla ihmisillä on käytössään tämän kaltaista teknologiaa. Eli tällä tavalla etäisilläkin seuduilla olevat henkilöt voivat olla yhteydessä muuhun maailmaan ja voivat hyötyä niistä mahdollisuuksista, joita muillakin ihmisillä on, jotka asuvat kaupungissa ja keskuksissa. Tämä on siis oikein hyvä asetusehdotus ja olemme jo tehneet työtä muutosehdotusten parissa ja kuuntelemme mielellämme teidän näkemyksiänne, jotta voimme vielä entisestään parantaa tätä tekstiä. Ähm, ja, Kiitokset. Ja kiitos. Mitä tulee kehitykseen, kulttuuriin? kulttuuri, tarjontaa ja niin edelleen, niin tämähän on aivan välttämätöntä näiden verkkojen kehittäminen. Se on tärkeä tulevaisuudellemme, sillä yksi asia on täysin selvä. Ilman soveltuvaa verkkoa maaseutu tyhjenee. Tätä emme voi välttää. Siksi hiukan ihmettelen sitä, että tässä lausuntoluonnoksessanne tarkistuksessa kaksi on kohta, jossa ollaan hyvin skeptisiä julkisen tuen suhteen, mutta juuri julkista tukeahan tarvitaan silloin, kun laaja kaista verkostoa ei ole ollut kannattavaa muulla tavoin rakentaa. Ja todella siis taajama-alueilla ja kaupungeissahan laajakaistaa tarjonta on jo erittäin hyvää ja maaseutualueilla ei kaikkialla suinkaan, vaikka maaseutualueiden suhteen pyrimme juuri siihen, että internetin kautta kulttuuritarjontaa olisi tarjolla. Ja näin ollen tulen kyllä tekemään teille tarkistuksen tähän suuntaan. Mielestäni komission alkuperäinen ehdotus on tärkeä askel oikeaan suuntaan, kun ajatellaan digitaaliseen agendaan liittyviä monia ohjelmia, joista olemme keskustelleet ja joista tulemme keskustelemaan, koska ilman sopivaa infrastruktuuria meidän ei tarvitse internetin sisällöstä ja tarinoista edes puhua. On aivan välttämätöntä, että saamme aikaan tasapainoisen tilanteen kaupunki- ja taajama-alueiden sekä sitten maaseutualueiden välillä – koska tämä on rakennemuutokselle maaseudulla erittäin tärkeä kysymys, niin hän tekin totisitte. Olen iloinen siitä, että komissio todella nyt hoitaa tätä asiaa erittäin hyvällä tavalla. Mielestäni sen lähtökohta on oikein hyvä. Mitä tulee tähän 800 MHz verkkoon taajuuskeskustelussa, tässä valiokunnassa meillä oli aiemmin hiukan eri kanta ja valittelen sitä, että ITRE-valiokunta ei ole lähtenyt meidän linjallemme. Fontana on oikeassa siinä, että tämä on erittäin kunnianhimoista. Se, että vapana olevat taajuudet saataisiin käyttöön kaikissa jäsenvaltioissa, tämä on hyvin tärkeää, että saataisiin vähintään 30 megabaitin nopeus mahdollisimman pian. Tämä on hyvin tärkeää ajatellen erityisesti maaseutualueita tai saarialueita tai muita esimerkiksi autonomisia alueita, joissa meillä on ongelmia infrastruktuurien rakentamisen suhteen ollut. Kuitenkin meidän täytyy mielestäni muotoilla kunnianhimoisia tavoitteita ja sittenhän me näemme, miten julkisen tuen avulla ja tasapainoisessa tilanteessa saamme tämän peruspalvelun kaikille kansalaisille. Kiitos. McLaughlin. Um, Kiitoksia komissioehdotukset eh, TEN-verkostoksi. Televiestintäalalla ovat aika kunnianhimoisia. Ja vaikka olenkin huolissani tästä rahoitustasosta joka, ja rahoituksen määrästä, joka tässä on saatavilla, niin tässä on hyvin monia myönteisiä näkökohtia, jotka mahdollistavat sen, että voimme päästä niihin tavoitteisiin, joita olemme itsellemme asettaneet vuoteen 2020 mennessä. Varsinkin haluaisin painottaa sitä, että tuen sitä, että jäsenvaltiota autetaan siihen, että kaikki saavat supernopean laajakaistan käyttöönsä vuoteen 2020 mennessä. On aivan uskomatonta, että edes peruspääsyä nettiin ei ole monilla paikoilla tai että se on äärettömän hidasta. Varsinkin minun alueellani East Midlandsissa on näin. Mutta meidän täytyy myös saada hyödyntää sisämarkkinoita täysin. Ja näin tapahtuu vasta sitten, kun meillä on tällainen todellinen infrastruktuuri e, ensi sukupolven televiestintävälineiden avulla. Ja siitä syystä meidän kannattaa tukea kehitystä tällä alalla. Olen myös huolissani siitä, että tässä saattaa tulla päällekkäisiä kuluja tässä ohjelmassa ja meidän täytyy myöskin pitää varmaan mielessä tämän, tämä kaksiosainen hakuprosessi. Täytyy myös painottaa sitä, että jos tavoitteena on se, että tarjoamme paljon rahoitusta televiestintään, niin jäsenvaltioiden välillä tämän jaon täytyy olla tasapuolinen. Mutta olen samaa mieltä esittelijän kanssa siinä, että internet on aivan upea alusta kulttuuriselle monimuotoisuudelle ja eri kulttuurien jakamisena. Nopeat yhteydet ovat erityisen tärkeät kouluille, yliopistoille ja julkisille paikoille ylipäätäänkin. Tarkistus 7, jossa mainitaan erityisesti uplands-alueet ja alppialueet. Ja ajattelin, että voisikohan sen vaan muuttaa maaseutualueeksi, koska minua huolettaa se, että jos tässä nyt nimetään jotain alueita, niin silloin epätasa-arvoisuus jäsenvaltioiden välillä lisääntyy. Mutta uskoakseni voimme varmasti työskennellä Fontanan ja muiden varjosetelyiden kanssa tästä hyvässä yhteistyössä saadaan aikaiseksi hyvä mietintö ja hyvä lausunto. Kiitos. Sitten Paljadeli. Kirja eh, Ihan lyhyesti vain. Puheenjohtaja, haluan kiittää Fontanaa. Niin, kyseessähän on asetus, jossa vaaditaan, että verkko laajenee lähes kaikille alueille. No, kulttuurivaliokuntana meidän täytyy tietysti tukea tätä ehdotusta, tätä asetusehdotusta. No, minulla on kuitenkin muutamia epäilyksiä, miten ne nyt määrittelisin. Jos nyt ajatellaan tätä toista vaihetta, niin kuka määrittää sen, miten tämä laajeneminen tapahtuu käytännössä? kun me käytännössä ryhdymme täytäntöönpanemaan, soveltamaan tätä ehdotusta. On tärkeää, että kun verkkoa lähdetään laajentamaan, priorisoidaan myös kulttuuria. Eli meidän tulisi ää, tätä teemaa korostaa. Ja erityisesti meidän kulttuurivaliokunnan jäsenten täytyy tätä viedä eteenpäin. Petra Kamevet. Kiitos. Haluan kiittää Fontana hänen ehdotuksistaan. Minäkin katson, että komission alkuperäinen ehdotus tekee hyvin selväksi sen, että me kulttuurivaliokuntana sekaannumme tähän asiaan, koska jälleen kerran tässä puhutaan vain taloudellisesta ulottuvuudesta. Ja tietenkin televiestintäverkkojen suhteen tämä on tärkeä tekijä, mutta tästä huolimatta tiedämme myös sen, että kun puhutaan televiestintäverkoista, niin kysehän on hyvin merkittävästä sosiaalista ja kulttuurisesta pääomasta yhteiskunnillemme. Ja siksi olen Fontanalle hyvin kiitollinen siitä, että hän on kulttuurin kulttuuriasian ajamisen tässä nostanut voimakkaasti esiin ja tehnyt tarkistuksia. Tarkistuksia, jotka tekevät selväksi, että kyse ei ole yksin oman talouskasvusta, kun televiestintäverkkoja rakennetaan, ei vaan että kyse on siitä, miten me järjestämme sen, että kaikki ihmiset pääsevät osallistumaan kulttuuriseen ja yhteiskunnalliseen elämään. Ja tästä meidän on huolehdittava niin, että televiestintäverkot ulottuvat koko EUn viimeiseen päänkin nurkkaan ja kulmaan. Kollega Hainin kanssa olen samaa mieltä sitä, että ilman julkista tukea näihin kunnianhimoisiin tavoitteisiin, joita Euroopassa olemme asettaneet, ei päästä. Ja täytyisi katsoa, että miten tämä järkevästi voidaan hoitaa, mutta ennalta jo lyödä lukon asiat niin, että kilpailu vääristyy, niin sehän nyt ei missään nimessä käy. Jos toimimme ilman julkista tukea, emme tavoitteisiin pääse. Ja sama koskee muuten näitä taajuuksia, paitsi Euroopan parlamentti, myös kansainvälinen konferenssi puuttuivat tähän asiaan, joten kyllä me hyvin, hyvin tarkasti seuraamme ja edelleenkin sitä, että kulttuurisisällön levittäminen internetin kautta tai klassisen radiotoiminnan, yleisradiotoiminnan kautta pysyy edelleen asioiden keskiössä. Ei parhaastakaan verkosta ole mitään hyötyä, jos emme samalla puhu sitä sisällöstä, jota tuo verkko välittää. Yhtä ei ole ilman toista, eikä toista ilman sitä ensimmäistä. Eli ehkäpä voimme tässä vielä joitain tarkistuksia näitä linjoilta tehdä. Kiitos. Kiitoksia sitten kollega Matula. Mulțumesc, doamna președintă. Sigur, consider într-adevăr că acest regulament... Kiitos, puheenjohtaja. Minäkin olen sitä mieltä, että tämä asetus vastaa meidän tavoitteitamme Eurooppa 2020 strategiassa, siis älykäs ja kestävä kasvu. Minä kuulun niihin, jotka ovat sitä mieltä, että rahoitusta tulisi saada niin, että päästään näihin asetettuihin tavoitteisiin, esimerkiksi tämä 30 megabitin nopeus, siis sehän esimerkiksi on asia, josta ollaan puhuttu ja joka olisi erittäin tervetullut toteutettuna. Teknologian kehitys viime vuosina on todistanut tämän. Ja nämä tavoitteet, tämä tavoitteiden asettelu myös liittyen vuoteen 2020, voitaisiin mennä vieläkin pidemmälle. Puhutaan rahoituksesta. Jos Euroopan unioni ottaa asiakseen ottaa kynnysmaita. Ja jos Euroopan unioni päättää todella ottaa johtavan roolin maailmassa, niin laajakaista ja supernopea laajakaista ovat aivan olennaisia. Emme saa unohtaa sitä, että viestintäteknologia hyvin usein ratkaisee äh, kehitysongelmia eri alueiden välillä. Kun puhut, mm, silloinkin, kun muut infrastruktuurihankkeet, kuten esimerkiksi teiden rakentaminen, eivät tässä hyödytä. Tämän lisäksi kulttuurin ja koulutuksen merkitystä täytyy korostaa, jos katsotaan asioita teknologian kannalta, niin olemme täysin vakuuttuneita siitä, että kehitys jatkuu hyvin nopeana. Ja sitäkin tärkeämpää on, että tarvitaan koulutusta, joka pysyy teknologian kehityksen kyydissä. Kyllähän ihmisten täytyy voida sitten osata käyttää tätä infrastruktuuria. Kiitos. Kiitos. Viime viikolla keskustelin komission sen Kruusin kanssa, joka on tästä asiasta vastuussa. Hän Haluan mielellään tulla valiokuntamme vieraaksi, koska tämä on hänelle erittäin tärkeä asia. Tällä hetkellä kyse on kuulemismenettelystä ja minä puhuin hänen kanssaan juuri siitä, mistä sinä äsken puhuit, siitä hyvin vaarallisesta tilanteesta, mihin joudumme, jos mennään alle 800. Hänhän oli luvannut meille, että hän kiinnittää asiaan huomiota, sillä nämä taajuudet, jos mennään tämän 800 alle, niin voi tulla häiriötä esimerkiksi teattereihin, radio-ohjelmiin ja niin edelleen. Ja näistä ongelmista ja häiriöistä ei päästä, ellei oteta käyttöön uutta teknologiaa, ja jonkun täytyy tämä tietenkin maksaa. Ja hän lupasi, että hyvin aktiivisesti jo kuulemisvaiheessa esittää nämä kysymykset. Eli hän ottaa tämänkin aiheen esiin jotta saa siihen vastauksia, että se mitä me pelkäämme ja mitä monet kentällä pelkäävät, että tämä asia nousee tähän tai kuulemiskierrokselle mukaan. Ja näin ollen aina välttämättä niitä ei kuulla, joihin tämä kos- joita tämä eniten koskee. Hän siis lupasi hyvin aktiivisesti ja tätä asiaa. Ja kyllä laajakaista kysymys monestakin syystä, myös kulttuurillisista syistä, on tärkeämpi kuin koskaan aiemmin. Se on tärkeää myös maaseudun kehittymisen ja asuttuna säilymisen vuoksi valiokunnan sihteeristön kanssa olemme Kruusin yhteydessä, että hän tosiaan mahdollisimman pian pääsee tänne valiokuntan kanssa me asiasta keskustelemaan ja todella ymmärtää nämä ongelmat. Rova Sanchez vielä ja sitten komissio. Kiitoksia. Minähän aluekehitysvaliokunnassa olen seurannut tätä asioita ja olen korostamasta päästyä niin korostanut sitä, kuinka rakennerahastot ovat erinomainen väline – Äh, kun pyrimme näitä hienoja tavoitteita äh, saavuttamaan. Uusien teknologioiden äh, tavoitteet ovat läsnä lähes kaikissa alueiden ohjelmissa, mutta aika vähän kuitenkin näitä varoja on käytetty, ainakin vähemmän kuin muita aiheita varten. Ja jos me haluamme, että kulttuuri on kaikkien saatavilla, niin meidän täytyy todella korostaa tätä asiaa. Meidän täytyy tehdä kaikkemme välittääksemme tämän viestin niin, että saamme tämän läpi. Täydentäisin vielä tämä tarkistus kaksi Petralta ja Sabinelta, tai johon he viittasivat, ei kyllä minunkaan mielestäni näytä ihan kestävältä. Viime viikolla komissio antoi Ranskalle luvan antaa valtion tukea videoteollisuudelle. Siis jos nyt joku videoteollisuus saa valtion tukea, tuki on luvallista – niin eikö sitten laajakaistaa kehityskin? Ehkä meidän täytyy tässä nyt hiukan kääntää ajatuksiamme ja pohtia sitä, että laajakaista on taloudellemme ja yhteiskunnillemme aivan elintärkeä. Sabine ja sitten komissio. Ihan lyhyesti tähän äskeiseen vielä. Juuri pienemmät kunnat ovat kokeneet suuria ongelmia oikeusvarmuuden suhteen, mitä tukiin tulee ja näihin ohjelmiin tulee. Jotkut ovat ratkaisseet tämän oikein hyvällä tavalla ja pienet kunnat ovat lyöneet hyntyyt yhteen maaseudulla, perustaneet tällaisia konsortioita saadakseen esimerkiksi uusintaa valokaapeliteknologian kautta ja niin edelleen. Joten eh, esimerkiksi juuri valo kuituteknologia on hyvin tärkeä. Ja on hyvin tärkeää se, että nämä pienetkin kunnat saavat todella eh, hyvin nopean netin eh, ja sellaiseen järkevään hintaan, johon kaikilla on varaa. Ilman valtion tukea tämä ei välttämättä ole mahdollista. Kiitoksia ja sitten herra Gren komissiosta. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan kiittää esittelijää esityksestä ja näistä eri ehdotuksista, joita lausuntoluonnoksessa on esitetty. Mielellämme teemme yhteistyötä hänen kanssaan tulevaisuudessa, kuten myöskin kulttuurivaliokunnan arvoisen jäsenten kanssa. Olemme huomioineet ehdotukset. En nähnyt mitään erityisiä juuri komissiolle esitettyjä kysymyksiä täällä kommenteissa, joten jos voisin itse kommentoida muutamaa asiaa tästä lausunnosta, niin meidän mielestämme se on erittäin rakentava lähestymistavaltaan. Pidämme siitä, että haluatte levittää kulttuuri- ja yhteiskunnalliset asiat tähän tekstiin, koska on totta, että silloin kun tätä tekstiä ryhdyttiin kirjoittamaan, asiassa päästiin eteenpäin, niin keskus, keskityttiin aika paljon talouskehitykseen ja on mahdollista, että emme ottaneet riittävästi huomioon sanamuodossa yhteiskunnallista ja kulttuurikehitystä. Eli tarkistukset yksi johdantosakappaleista, joka lisää siihen myös sanamuotoja kulttuurista, tarkistukset viisi, joka löytyy artikla 2 sisältä samalla tavalla – Nämä ovat erittäin rakentavia lähestymistapoja ja se mahdollistaa tämän tekstimyönteisen kehittymisen. Tarkistus kaksi. Niin kuten totesin, olemme ottaneet huomioon nämä ehdotukset, koska teidän näkemyksenne on tärkeä myös esittelijälle. Tarkistus kaksi. Tätä mielestämme pitäisi selventää tekstissä. Ymmärrämme täysin tämän ensimmäisen lauseen, Erityistä huomiota tulisi kiinnittää huomioon julkisten viranomaisten aiheuttamiin markkinavärjestymiin. Meillä on jonkun tämän, tämän tyyppinen teksti tuolla laajakaista liitteessä myöskin, eli ei ole ehkä huono ajatus muistuttaa tästä, mutta toinen osa ei ole niinkään selvä meille, eli, eli ehkäpä haluaisit vielä katsoa tuota muotoilua, selventää sitä tai jopa lopettaa se tuohon ensimmäiseen virkkeeseen. Tarkistus neljä mainitsee europeanan. Se ei välttämättä ole huono ajatus mainita se nimeltä. Tarkistus kuusi, joka liittyy siis artiklan 2 palveluihin. Siinä sanotaan, että kulttuuriorientoidulle lähestymistavalle pohjautuen ja ympäristön kestäville pohjautuen. Monissa tätä mainintaa ei ole. Saattaa olla, että tässä tämä rajoite on ehkä hieman liian vahva, mutta sitä kannattaa vielä miettiä. Upland-alueet, korkealla sijaitsevat alueet ja Alppi-alue. Komissioehdotuksessa puhutaan äärialueista – kaukana sijaitsevista alueista. Meidän mielestämme se kattaa aika hyvin nämä tämän tyyppiset alueet, mukaan lukien siis vuoristoiset alueet. Mutta tietysti saattaa olla, että haluatte vielä katsoa tätä uudelleen. Ne olivat minun kommenttini komission puolelta. Olemme valmiita tekemään yhteistyötä teidän kanssanne ja olemme aina käytettävissänne, jos haluatte näitä asioita käsitellä. Kiitoksia. Sì, sì, io ringrazio Kiitoksia, kiitän teitä kaikkia näistä keskusteluista. Se on ollut kovin rakentavaa ja olen yhtä mieltä kanssanne. Mitä tulee tarkistukseen kaksi, olen valmis selkeyttämään sitä. Ja täytyy tietysti muistaa, että tietyt alueet ovat sellaisia, että siellä kaivataan apua, jotta laajakaistaa voidaan myös näille etäisille alueille levittää. Haluamme välttää sellaista tilannetta, että osassa valtioita tasa, tasapuolisuus ei vallitse ja tulee jonkinlaista sekaannusta siitä, mitä tässä tarkoitetaan, joten pyrin täsmentämään tätä tarkistusta niin, että jatkossa vältämme mahdolliset ongelmat kun pyritään tehokkaasti täytäntöönpanemaan tätä asetusta. Ja toki otan huomioon myös kysymyksen, ja tässä yhteydessä haluan sanoa, että olen tietoinen siitä, että nämä vuoristoalueet tietysti ovat vain yksi osa etäisiä alueita, mutta toisaalta vuoristoalueet ovat sellaisia, joissa on suurimpia ongelmia, kun ajatellaan laajakaistaa. Mutta toki tässä tarkoitetaan kaikkia näitä etäisiä alueita eh, tai perifeerisiä alueita, ei vain alppialueita, koska juuri näillä eh, juuri näiden alueiden kannaltahan tämä asetus on tärkeä. Minkälaista kulttuuria sitten laajakaistalla levitetään No, ehkä meidän täytyy jatkossa keskustella tästä vielä enemmän, mutta minusta olisi tärkeää, että saamme tämän välineen, tämän instrumentin, jotta voisimme olla teknologisesti kilpailukykyisiä ja myös kulttuurisesti kilpailukykyisiä, koska on ihmisiä, jotka asuvat tällaisissa hankalammissa syrjäkylissä, hankalimmilla alueilla, joten on tärkeää, että he saavat saman, samat mahdollisuudet kuin kaikki muutkin ihmiset maailmassa. Tämä on erittäin tärkeä asia. Ja totta kai meidän täytyy vielä pohtia tätä toista kysymystä, mutta tämä kuuluu niihin pohdintoihin, joita meidän täytyy käydä internetverkoista ja niiden sisällöistä. Haluan kiittää teitä tästä keskustelusta. Kollegoiden ehdotukset ovat erittäin rakentavia ja niistä on apua. Kiitos. Kiitos oikein paljon. 26. kesäkuuta kello 12, eli ensi viikolla on määräaika tarkistusten jättämiselle, eli kiirehtikää, jos tarkistuksia haluatte esittää näin tämä esityslistan kohta 12 on käsitelty. Ja nyt pyytäisin, että kaikki muut kuin koordinaattorien kokouksen osallistujat poistuvat salista. Nyt pidetään koordinaattorien kokous, eli keskeytän kolmeksi minuutiksi, jotta kaikki ää, kiireesti saavat poistuttua tästä salista.